Ja tälläkin hetkellä siellä on vielä ongelmia. Ehkä te voitte kertoa kentältä vielä tietoa siitä, mikä tilanne tulvissa on. Uhreja on ollut paljon ja, ja, ja aineelliset vahingot ovat miljoonien luokkaa. Kahdeksan vuotta sitten Euroopan unioni perusti solidaarisuusrahaston ja tällä hetkellä siihen on kerätty varoja, joita on voitu käyttää 33 tapauksessa luonnonkatastrofien esiintyessä. Me pahoittelemme uhri, uhreille tätä tilannetta ja, ja myös pahoittelemme talojen ja muuden omaisuuden menettämistä. Nämä olivat traagisia tilaisu, tilanteita näiden ihmisten elämässä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Gruppi. Ensimmäisenä EPPn puolesta puhe Sergio Paolo Francesco Silvestris, olkaa hyvä. Signor Presidente, nelle ultime settimane gravi Hyvä puhemies. Niin, hyvin monissa valtioissa viime viikkojen aikana Euroopassa on jouduttu kärsimään valtavista tulvista ja tämä on vaikuttanut huomattavasti eri alueilla ja valitettavasti Belgiassa eh,